Sitten tämän viikon esityslistaan. Puheenjohtajakokouksessa artiklan 149 mukaisesti 31. huhtikuuta, 21. Eh, huhtikuuta tehty eh, lopullinen esityslista luonnos on jaettu. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Rule 32, Mr. President. Sääntö 32. Poliittisten ryhmien muodostaminen. Ette kertoneet mitään muutoksista poliittisten ryhmien kokoonpanosta. Viime istunnossa kysyin teiltä, onko Janice Atkinson karkotettu EFDD-ryhmästä, koska yhdistyneessä kuningaskunnassa UKIP toteaa, että se on hänet karkottanut puolueestaan, erottanut puolueestaan. EFDD-puolueen puheenjohtaja edellisessä istunnossa sanoi, että hänet on erotettu määräaikaisesti, mutta säännössä 32 ei tällaista mahdollisuutta tarjota. Joko, olet, joko henkilö on poliittisen puolueen jäsen tai sitten ei sitä ole. Vaikuttaisi siltä, että kun yhdistyneessä kuningaskunnassa sanoo, että me olemme nyt tämän asian käsitelleet jäsentä syytetään petoksesta, niin täällä häntä salaisesti pidetään ryhmässä, jotta saataisiin hyöty siitä, että ryhmä on hitusen suurempi. Voisitteko, hyvä puheenjohtaja, tehdä jotain tämän tekopyhyyden suhteen? Vielen Dank, Herr Corbett. Kiitokset, edustaja Kolbet. Tähän mennessä en ole löytänyt työjärjestyksestä mitään sääntöä, joka antaisi minulle mahdollisuuden toimia tekopyhyyttä vastaan, mutta tarkistamme asian, onko tässä mahdollisuus puhemiehellä toimia. Muilta osin minulla minä en ole saanut kyseiseltä ryhmältä minkäännäköistä ilmoitusta liittyen mainittuun kollegaan ja tähän väitettyyn puolueesta erottamiseen. Olen äh, myös konsultoinut äh, oikeusasioiden yksikköä, mutta tästä ei nyt ole mitään uusia tietoja. Herra Anny, te pyysitte myös työjärjestyspuheenvuoroa. Olkaa hyvä. Yes, uh, chairman, I would like to... Kyllä, puhemies. Haluaisin kommentoida asiaa. Rouva Atkinsonin niin sanottu erottaminen. Siihen liittyy kuuleminen ja siihen on sitä on myös vastustettu ja siihen asti kunnes tämä asia on hoidettu loppuun, niin hän on ryhmän jäsen. Okei, okay, das, das nehmen wir so zur Kiitokset edustaja Agnew. Tämän nyt merkitsemme tiedoksi. Tästä tämä riitti myös edustaja Korbetille. Onko tämän päiväiseen esityslistaan mitään muutosehdotuksia? Ei näytä näin olevan. Vihreiden ryhmä on pyytänyt tiistaille komission äh, julkilausuma liittyen EUn kansalaisten ja poliitikkojen äh, että puhuisimme NSAsta. Ja tämä kaikki ilman päätöslauselmaa. Mikäli tämä kohta hyväksytään, niin silloin minun täytyy sanoa, että tämä suullinen kysymys niin kutsutuista älykkäistä rajoista, silloin se siirretään toukokuun ensimmäiseen istuntoon. Edustaja Harms, olkaa hyvä. Herr President, mein... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. NSA-asian huippukohdassa Angela Merkel totesi, että ei kansalaisia voi alkuunkaan vakoilla. Viime torstaina ja perjantaina Saksassa on keskusteltu juuri tästä, nimittäin ystävien vakoilusta, jota NSA on harjoittanut Saksan, tasa, Saksan liittotasavallan tiedustelupalvelun PNDn kautta. Ja mahdollisesti vastaavaa ovat tehneet myös muut eurooppalaiset tiedustelupalvelut, ja ne ovat siis toimineet NSAn työrukkasina. Me haluaisimme selvittää, mitä BND on Saksassa niin sanottujen selektorien kautta tehnyt ja miten tätä vakoilua on käytännössä toteutettu. Se on suuntautunut eurooppalaisia yrityksiä vastaan ja mahdollisesti eurooppalaisia poliitikkoja ja kansalaisia kohtaan. Ja mielestämme olisi kyllä hyvinkin paikallaan, että emme jää odottelemaan asiassa, vaan käsittelisimme mahdollisimman nopeasti tätä NSA-asian uutta ulottuvuutta myös täällä Euroopan parlamentissa. Siksi ehdotamme tämän asian ottamista esityslistalle. Kiitos. Edustaja Ernst puhuu tämän ehdotuksen puolesta. Kannatan tätä ehdotusta painokkaasti, sillä NSA toimeksiannosta todellakin kansallinen tiedustelupalvelu PND on aivan suunnitelmallisesti toimittanut vieraanvallan edustajalle tietoja eurooppalaisista yrityksistä. Tämä ei käy. Poliitikkoja on vakoiltu samoin Euroopan kansalaisia NSAn toimeksiannosta ja tämä on luultavasti jatkunut kymmeniä vuosia. Tässä ei ole kyse pelkästään maanpetoksesta, vaan siitä, että on loukattu myös eurooppalaisia sopimuksia ja direktiivejä, joista olemme itse täällä olleet päättämässä, ja siksi meidän on tärkeää käsitellä tätä asiaa. Toivon, että muutkin ryhmät ovat samaa mieltä. Kiitos. Haluaako joku puhua tätä ehdotusta vastaan? Näin ei ole, joten äänestämme edustaja Harmsin ehdotuksesta. Äänet puolesta. Mistä gegen? Äänet vastaan. Tyhjää. Meidän täytyy nyt tarkistaa tämä. Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Frage nochmal, haben Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Dann ist die Äänestys päättyy. 323 ääntä, 187 puolesta, 127 vastaan hyväksytty. Sitten tiistain esityslistalle e pyyntö yhdistyneen vasemmiston Guen ehdotus siitä, että komissiolta pyydettäisiin tiedon anto liittyen ää, äh, toimittajien ja muiden ää, äh, paljastuksiin liittyen äh, veronkiertoon ja paljastuksiin. Olkaa hyvä. Herr Präsident, der Puhemies, ranskalainen toimittaja Edouard Berin on, häntä vastaan on Luxemburgissa nostettu LuxLeaks-asiassa syyte. Ja me haluamme, että ilmiantajien oikeuksia veropetosasioissa parannetaan ja haluamme, että lehdistä vapautta kunnioitetaan. Ja haluamme, että yrityssalaisuusdirektiivissä otetaan nykyistä paremmin huomioon ilmiantajien suojeleminen. Jos näin ei tehdä, niin syyllistyviä ei saada oikeuteen ja Junckerin komissiotakin tämän asian pitäisi kiinnostaa. Ja siksi komission pitäisi parlamentissa keskiviikko-iltapäivällä ottaa kantaa tähän kysymykseen ja kertoa, mitä mieltä se on oikeudellisen suojan parantamisesta tämän tyyppisissä ilmiöntötapauksissa. Wer möchte für den Antrag sprechen? Bitte. Kuka haluaa puhua tämän puolesta? Edustaja Lambert, olkaa hyvä. Monsieur le Président, ça peut dire que sans... Hyvä puhemies, tämä merkitsee sitä, että ilman tällaista hälytystä emme me olisi saaneet komissiolta jo ensimmäistä veropakettia. Me emme olisi mitään saaneet ja ehkä voi olla, että emme saa mitään kesäkuussakaan. Siitä syystä on äärimmäisen tärkeää, että rohkaisemme tämän tyyppiseen toimintaan ja että me suojamme sitä. Meidän täytyy myöskin tässä toisessa veropaketissa rohkaista komissiota suojamaan tätä äh, tällaista ilmiantajaa. Se on erityisen tärkeää. Kiitos. Haluaako joku puhua tätä ehdotusta vastaan? Näin ei näytä olevan, joten äänestämme tästä. Ne, jotka ovat puolesta, ää, näyttäkää se kädellä. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Für, mit, für Dienstag liegen mir keine weiteren Änderungen vor. Tiistaille ei muita muutosehdotuksia, mutta keskiviikolla SND-ryhmä on pyytänyt varapuheenjohtaja komission varapuheenjohtajalta korkealta ulko- ja turvallisuuden edustajalta julkilausuman Burundista. Ensimmäisen, että tämä olisi ensimmäinen kohta esityslistalla keskiviikkona. Presidente, e a nome del gruppo SND noi chiediamo una dichiarazione. Eh, per gli affari esteri federica mogherini per eh, discutere di quanto sta succedendo in eh, burundi. haluaisimme mogherinin kanssa keskustella siitä mitä burundissa on tapahtunut ja sd ryhmän nimissä teemme tämän esityksen kun presidentti asettui ehdolle kolmannelle kaudelle, niin loukattiin asiaa koskevia sopimuksia ja koko alue on nyt vaarassa. Ja me haluaisimme julkilausumaa ilman esitystä tästä aiheesta. Kiitos. Haluaako koko puhua tämän ehdotuksen puolesta? Edustaja Lambertsi. Nous soutenons la, la... Me tuemme tätä pyyntöä varsinkin siitä syystä, että kiireellisyys on todella olemassa. Toisin sanoen, jos tätä nyt lykättäisiin pidemmälle, niin silloin olemme liian lähellä vaaleja. Tästä syystä me tuemme tätä ehdotusta. Kiitos. Onko puheenvuoroja vastaan? No sitten me äänestämme tästä äänet puolesta, äänet vastaan, tyhjään, hyväksytty. Sitten vielä keskiviikko. EPP-ryhmä on pyytänyt keskustelua Keniassa murhatun opiskelijan keskustelun otsikon muuttamusta, eli kristittyjen vainoaminen koko maailmassa al-Shababin toimesta. Mm Puhemies, hyvät kollegat, haluaisimme muuttaa tätä otsikkoa siten, kuten puhemies totesi, ja haluamme lisätä siihen kristityt sanaan, sillä kristittyjä vainotaan aivan selvästi. Kenian tapauksessa ei ollut uhreina pelkästään kristittyjä, vaan myös muita ihmisiä, mutta tämä väkivalta on ylipäänsä olemassa vain siksi, että, että kristittyjä vihataan. Ja kysytään esimerkiksi, ketkä ovat kristittyjä ja sitten heidät kylmästi teloitetaan. Ja tässä on kyse laajemmastakin asiasta, hyvä puhemies. Alun perin emme pyytäneet keskustelua Keniasta, vaan maailmanlaajuista kristittyjen vainosta, ja Kenia oli vain yksi esimerkki tästä. Haluaisin vielä muistuttaa luvuista. 300 miljoonaa kristittyä on maailmassa, ja sellaisia kristittyjä, jotka ainojen kohteena. 150 000 kristittyä kuolee vuosittain. Ja Lähi-idässä 20 prosenttia oli kristillisten vähemmistöjen osuus, nykyisin se kutistunut 4 prosenttiin, ja tämä osoittaa sen, kuinka suuren paineen alaisena kristityt ovat maailmassa. Kristityt ovat maailman ylivoimaisesti vainotuin vähemmistö. Ja siksi haluamme ottaa tämän asian keskustelun kohteeksi Euroopan parlamentissa ja tehdä siitä myös päätöslauselman. Olemme tehneet päätöslauselmaesityksemme ja siinä näkökulmana on nimenomaan kristittyjen vaino maailmanlaajuisesti. En, enkä ymmärrä, emmekä me ryhmässämme ymmärrä sitä, että puhumme kristittyjen vainosta, mutta se ei esiinny tämän asian otsikossa ollenkaan. Ja siksi pyydän tuon sanan lisäämistä tuohon. Se on hyvin tärkeä aihe. Hyvä puhemies, koska meidän ryhmällemme tämä aihe on niin tärkeä, niin toivoisin, että lopultakin voimme hyvin laajasti ja syvällisesti keskustella tästä ja pyydän samalla myös nimenhuutoäänestystä. Kiitoksia edustaja Weber. Seuraava kysymys kuuluukin, kuka haluaa tukea tätä ehdotusta? Kuka puhuu tämän ehdotuksen puolesta? Olkaa hyvä. Ja, ja przewodniczący! wysoka izbo! zdecydowanie popieram. hyvä puhemies hyvät naiset herrat minä tuen tätä ajatusta. meidän tulisi puhua totta. tässä on kyse kristittyjen vainoamisesta, vainoamisesta näissä osissa maailmaa. Muissa osissa maailmaa vainotaan muita uskontoja. Ei ole mitään syytä itse sensuroida omaa uskontoaan. Siitä syystä tuen tätä ehdotusta. Gegen den Antrag möchte Guerrero. Ja herra, edustaja Guerrero puhuu tätä ehdotusta vastaan. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de separar la cuestión de la persecución. Kiitoksia, hyvä puhemies. Yritän tässä erottaa kristittyjen vainoamisen Kenian terrorismi-iskuista. Tietysti ei voida kieltää sitä, että kristittyjä vainottaisiin monissa osissa maailmaa, varsinkin lähi -idässä. Siellä heihin kohdistuu jatkuvaa vainoa, mikä on traagista kahdestakin perustavanlaatuisesta syystä. Ensinnäkin siitä syystä, että menettää valtava määrä ihmishenkiä ja toiseksi siksi, että kyseessä on suunnitelmallinen toiminta, jota tehdään, jotta voitaisiin saada nämä kristityt siirretyksi pois tuolta alueelta ja noista yhteisöistä. Siitä syystä ymmärrän kyllä, että kyseessä on traaginen asia, joka vaatii keskustelua, kunnollista keskustelua tässä parlamentissa. Ja minun ryhmäni mielelläni sisällyttäisi tämän, tämän täysistunnon esityslistalle tai jonkun seuraavan eh, täysistunnon esityslistalle, kun keskustellaan kristittyjen vainoamista maailmassa. Mutta kun puhutaan nimenomaisesti Kenian hyökkäyksestä, niin kuten tiedätte hyvin, hyvä puhemies, puheenjohtajakokouksessa jätimme tämän islamilainen termin sen ulkopuolelle. Se oli alkuperäisessä otsikossa, jotta ei tehtäisi tästä uskonnollista kiistaa tai yhteenottoa. EPP on jatkuvasti ottanut esille kristittyjen vainoamisen ja minun mielestäni tämä nimenomainen keskustelu ei ole oikea paikka käydä äh, tätä näkemysten vaihtoa. Useat niistä, jotka kuolivat hyökkäyksessä, eivät olleet kristittyjä siitä syystä ryhmäni ehdottaisi, että puhutaan kristittyjen vainoamista maailmassa seuraavassa täysistunnossa – eikä muutettaisi tätä Kenian terrorismin, käsitte- terrorismin, käsi- terrorismin iskun käsittelyä. Kiitos. Meillä on äh, nyt ehdotus ja yksi puheenvuoro puolesta ja yksi vastaan. Ja te pyysitte tähän nimenhuutoäänestystä vielä, eli me äänestämme nimenhuutoäänestyksenä tästä ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. kaksi äänesti puolesta, 134 vastaan ja 13 tyhjää, eli hyväksytty. Minulla ei ole muita muutospyyntöjä esityslistaan joten esityslista on näin vahvistettu. Seuraava esityslistan kohta.